että menemme äänestykseen. Voisin todeta, että äänestysselitykset tähän päätösauselmaan hoidetaan seuraavalla istuntokaudella Strasbourgissa, joten tänään ei äänestysselityksiä voi esittää. Yhteinen päätösasema teksti neljältä poliittiselta ryhmältä, kansanpuolta, SND-ryhmältä, Aldelta ja Vihreiltä. Ensimmäiseksi Kohta 1. Tarkistus 17. Puolesta äänet. Vastaan. Hylätty. Tarkistus. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 15. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kaksi. Tarkistus neljä. Nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty niin ikään. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa ilman nimenhuutoäänestystä puolesta äänet siis vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten kohta kolme, tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Sitten kohta neljä, tarkistus viisi. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, nimenhuutot äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 5. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohtaa mutta kohdan 5 jälkeen tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Kohta 7 tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdan 7 jälkeen tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kohtaa yhdeksän, tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylä, hyvä, hyväksytty. Kohdan 9 jälkeen tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Se oli ihan selvästi hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10 tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Pää- äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohtaa 12 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Alkuperäinen teksti kohta 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13 tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarjous 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 10. Siinä on tehty suullinen tarkistus Messerschmittin nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. ecr ryhmä puolesta haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, joka muuttaa tätä tarkistusta niin, että toinen osa poistetaan niin, että sana perustuen kykyynmättömyyteen, vihamiselytyyteen, brittejä vastaan, jotka haluaisivat järjestää kansanjäsenyyden äänestykseen, otetaan pois. Eli sinne vain se, jossa halutaan, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker eroaisia pisteen. Gibt es dagegen Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Neljäkymmentä jäsentä tarvitaan vastustukseen ja selkeästi heitä oli enemmän, joten suullinen tarkistus on hylätty. Sitten voidaan äänestää. Alkuperäisessä muodossa on tämä tarkistus puolesta vastaan tyhjää Pyydän anteeksi. Nimenhuutoäänestyshän sen piti olla. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. Nun. Seuraavaksi tarkistus. Äh, tarkistukset 1 ja 3. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia paljon tästä tarkistuspyynnöstä. Nyt koko päätösasema teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Päätösosama teksti on hyväksytty. Tämän istunnon pöytäkirja tullaan hyväksymään seuraavan istuntojakson aluksi, mikäli vastalauseita ei esiinny. Tämä päätösasema teksti tullaan toimittamaan asianmukaisille elimille. Istuntokausu keskeytetään ja tältä erää kokous päättyy tähän.